äänestykset. Yritämme äh, ajoittaa tämän niin, että pääsemme varhain lounaalle tai ajoissa lounaalle. Ensimmäinen kohta on äänestys yksinkertaistettuna menettelynä äh, Materan mietintö Euroopan globalisaatiorahastojen varojen käyttöönotosta. Limenhuutoäänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? äänestys. Odotamme vielä, että edustaja Saradol istuu paikalleen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava Rova Materan mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta joka koskee Construction 41 Irlanti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty. Seuraava kohta on myös Materan mietintö Euroopan globalisaatirahaston varojen käyttöönotto. Construction 43 Irlanti. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Ja äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Ja viimeinen Materan mietintö Euroopan globalisaation varojen käyttöönotosta, joka on, on Itävallasta tullut hakemus edelleenkin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Sekin on hyväksytty. Olen vahvallinen hukkasin yhden. Käännetäänpä sivua. On kysymys Hellasista, Kreikasta. Edelleenkin tämä, ää, äh, tästä nimenhoito äänestyksenä, joka alkaa. The vote is open. Äänestys on käynnissä ja päättyy. Ja Äänestys päättyy. Ja sekin on hyväksytty. Kiitoksia Rova Materalle. Ja toivottavasti tämä ottaa Kreikkaa. Seuraava kohta on herra Kasmarekin mietintö AKT ja EUn yhteisestä parlamentaarista kokouksesta vuonna 2010 äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten on Rova Paljadelin mietti, suositus Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta nimenhuutoäänestys alkaa. Ykkönen, tarkistus numero yksi. Ja äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten näin ollen neuvoston kanta on hyväksytty. Sitten on vuorossa Rova Sarakianin mietintö yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Ja ensimmäinen on, siinä 113 tarkistusta liikennevaliokunnalta. Ja äänestämme tästä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten on vuorossa tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 äänestyksenä ja äänestys alkaa. The vote is... Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan nyt me tarkistetaan koneellisesti. 51 koneäänestys alkaa. Is... Ja päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 52 koneäänestys alkaa. The check is... Ja päättyy. Hyväksytty. 54 kahten, kahdessa kappaleessa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, anteeksi, äänestyksellä toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää ei kovinkaan selvää. Tarkistetaan koneellisesti ensimmäinen osa. Koneäänestys alkaa. The check. Ja päättyy. Olipas selkeä enemmistö. Hyväksymisen puolesta toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa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 1, 2, 5 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 6 nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. The vote is ja päättyy. Hyväksytty. 1, 5, 4, 5 puolesta vastaan tyhjää hy, hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 134. Koneäänestys alkaa. The check is... Ja päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 151 tarkistetaan koneellisesti. Koneellistus alkaa. Check is... Ja päättyy. Hylätty laajalla enemmistöllä. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Nimenhuutoäänestys 136 ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Toista osaa ei voida tehdä ja äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kolmas osa raukeaa näin ollen. 53, jos ihan on suullinen tarkistus Torosolta, Olkaa hyvä. Where is Mr. Tremosa? Missä edustaja Tremosa? doesn't go. It does. Yes. Thank you. Well, I'm the liberal. Olen liberaalien varjoesittelijä tässä asiassa ja liberaalin ryhmä toisi tehdä suullisen tarkistuksen viimeiseen lauseeseen artiklassa 6.4. Tahtoisimme parantaa tekstiä lisäämällä vain neljä sanaa käytetyn pääoman jälkeen voimme hyväksyä julkisen rahoituksen ja toiset isojen ryhmien esittelijät varmasti puoltavat tätä ehdotusta. Kiitoksia. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? 40 henkeä nousee seisomaan. Nouseeko? I think we have four. Luultavasti vielä 40 henkeä, jotka vastustavat tätä suullista tarkistusta. So we're not gonna vote on Sitten 5-3 kolmessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Niin Ensimmäinen osa 53. Äänestys, koneäänestys, äh, alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Sekin on hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153. No tarkistetaan, jos haluatte. 137. Koneäänestys alkaa. The check is closed. Ja päättyy hyväksytty. Anteeksi, liberalitarismit vastaan, en huomannut. 153 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 154 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 62, 162 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tässä on sama osa. 1, 6, 2 ja 6, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 ja se vastaava osa. Tämä on se vastaava osa 162, mutta tarkistetaan se koneellisesti. Äänestys alkaa. The check is closed. Ja päättyy. And that is rejected. Hylätty. Ja vastaava osa 62. Siitä äänestetään koneellisesti ja äänestys alkaa. The check is closed. Ja päättyy. Hylä, eikö hyväksytty? Tällainen aika menee. Sitten vasta Äh, valossa kohdasta äh, tarkistus 162 on äänestyksen kohteena puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vastaava osa 62 ja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vastaava osa tarkistuksessa 62, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niinpä siinä kävi. Ja vieläkö? Vastaava osa 62, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1.40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 141, koneellisesti salkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan anteeksi. Anteeksi. 159 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjä ylätty. Anteeksi. Tässä on vähän déjà tilanne nyt päällä. Vastaava osa 79 ja tarkistetaan se koneellisesti. Vastaava osa 79 ja koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy mieletön enemmistö puolesta. Ja sitten 79 vastaava osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja hylätty, anteeksi. 161 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta vastaa tyhjä, ei, tarkistetaan koneellisesti. 163 tarkistus, koneellistus alkaa. Check is closed. Päättyy. Hylätty. 164 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt tämä komission ehdotus muutetussa muodossa ään, sitä äänestetään nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos, siitä äänestetään nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. That is adopted by... On hyväksytty 526 puolesta ja onneksi olkoon edustaja Serakiani. Sitten on vuorossa Durbanin ilmastokokousta koskeva päätöslauselma. Ja kohta kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hylätty kappale kahdeksan kahdessa osassa ja nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja äänestys on edelleen käynnissä ja päättyy. Hyväksytty. Kappale yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is... Ja päättyy. Hylätty. Sitten kappale 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 16 nimen huutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja päättyy.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kappale 23 puolesta vastaan. Aika. Otetaanpas tästä koneäänestys. 23. Koneäänestys alkaa. Check is... Ja päättyy. Hyväksytty. 25 kahdessa osassa ja nimenomaan äänestyksenä. Anteeksi, ei se ollutkaan. 25 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 35 Tarkistus, koneäänestys alkaa. Toinen osa. Second part of 35. 35 toinen osa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 nimen huuto äänestyksenä. äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 46 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Neljä vuodesta vastaan, tyhjä, hylätty viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 51 koneäänestys alkaa. Check. Ja päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 64 toinen osa. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten johdantason kappale A äänestyksenä. äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantason kappale D kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdantason kappale I kahdessa osassa. Eh, Johdantason kappale I, eikä ykkönen niin. Johdantason kappale I Haluatteko tarkistaa D kakkososan? Okei. Okay. kappale D, toinen osa tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale I, kahdessa osa, ensimmäinen osa ö, puolesta Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatuksen kappale J. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus seitsemän. Koneellistus päättyy. Se on hyvä, hylätty. Ja johdatuksen kappale P kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. se kappale Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten nyt tämä päätöslauselma näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty valtavalla enemmistöllä. Ja sitten on vuodessa vastuuraportti, kehitysyhteistyön rahoituksesta koskeva vastuuraportti. Tarkistuksia ei ole. Kappale kolme kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa, ai anteeksi. Siinä olikin kaksi osaa. Minä keksin se kolmannen osa äsken ihan niin noin. Kappale kahdeksan, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 12, kah- ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt koko päätöslausumisesitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ollaan perillä pikapuoliin. Seuraava kohta on Borisin mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla. Mutta ennen kuin äänestämme, annan puheenvuoron esittelillä herra Borikselle. Olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący, to faktyczne swoiste święto. Arvoisa puhemies, Tämä on elo, eurooppalaisen elokuvan festivaali ja tämä mietintö täydentää Lux-palkintoa. Näinä kriisiaikoina tämä on hyvin merkittävä signaali eurooppalaiselle elokuvateollisuudelle. Ja tätä mietintöä eurooppalainen elokuvateollisuus on odottanut kymmenen vuotta. Ja on täytynyt vauhdittaa digitalisoitumista ja muuta. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja pyydän, että kaikki äänestävät tämän puolesta. Good. Oikein hyvä. Kappale 9 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is... Ja päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, yksimielisesti 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen niin äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty valtavalla enemmistöllä. Onneksi olkoon edustaja Boris ja onnittelemme myös Euroopan elokuva-alaa. Thank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 Okay, we're coming to explanations of... No niin, äänestysselitykset. Rova Vestus, olkaa hyvä. On the Kaczmarek report. Kaczmarekin mietinnöstä.